Bene, colleghi, diamo inizio subito, abbiamo... Hyvä kollegat, jatketaan. Meillä on aika paljon asioita, jotka pitäisi käydä läpi tänä aamuna. Iniziamo con eh, la fissa... il punto 9 all'ordine... Aloittakaamme nyt esityslistan kohdasta yhdeksän. Kyseessä on Asetuksessa 73-2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisaste vuodelle 2013. Luis Santos sd ryhmästä on esittelijänä hyvät kollegat, meidän tulisi äänestää nyt. Meidän tulisi tästä budjettikuritoimesta äänestää. Tässä on haettu suoriin tukiin leikkauksia, jotka perustuvat, Euro- jotka perustuvat 7. ja 8. helmikuuta neuvoston monivuotoisissa rahoituskehysneuvotteluissa annettuihin maksimisummiin, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että parlamentti ei ole samaa mieltä näiden maksimisummien kohdalla. Sopimusta asiasta ei vielä ole, eikä monivuotoisista rahoituskehyksistäkään ole sopimusta. Yhteisellä sopimuksella 17 ja 16 tarkistusta on esitetty ja meidän tulee äänestää viidestä asiasta. Tässä budjettivaliokunta on antanut oman mielipiteensä, joten me siirrymme äänestykseen. Haluaako Luis käyttää sen puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Ilvo. Eli saman tien voimme sitten siirtyä äänestämään. Ensin. Possiamo, possiamo andare per alzata. No niin, voimme äänestää ilman koneäänestystä. Sitten ensin tarkistus kakkonen ja puolesta vastaan. Ei. Näyttäisi siltä, että olemme aika jakaantuneita, eli nyt on siirryttävä koneäänestykseen. Sull'emendamento 2 del rapporteur. Esittelen tarkistus kaksi äänestys alkaa. Votate, votazione elettronica. Ovat kaikki äänestäneet. Okei. Okay. stato approvato. Hyväksytty. Now we go to, uh, we go to 13. Budget. 13. Adesso votiamo. Sitten. Tarkistus 13. Dantan. Ja äänestys alkaa. Vabbè, ah, vabbè, siamo tutti a favore. No niin, kaikki näyttävät puoltavan tätä. No niin, paras sitten vaan äänestää koneella sähköisesti, jotta ei tule virheitä. Okei? Okay? No niin, hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten 16, Laina Polsen. Äänestys alkaa. No niin, sitten äänestetään jatkossakin vaan sähköisesti, niin ei tule mitään epäselvyyksiä. 16 menossa. Äänestys on menossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kiitos. Äänestys päättyy. De. Adottato. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Ja seuraavaksi tarkistus 14. Äänestys alkaa. 14 menossa. Drover ja muut. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Ahaa hylätty tässä äänet no, no, no, uh, uh, Votiamo l'emendamento 1 del rapporto. Esittelen tarkistus 1 ja äänestys alkaa. Esittelen tarkistus 1, äänestys alkaa. Tutti Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Budget No vote, no? No vote, no? no. no. no questo Bene, adesso... Hyvä. Sitten kaksi viimeistä äänestystä lainsäädäntöehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. I don't see. Kiitos. Show. In favor, I hope. Chiusa la votazione. E adesso... selvä. Ja sitten vielä viimeinen äänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta kokonaisäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. No. Hyvät kollegat, voimme näin siirtyä seuraavan kohtaan. Annan puheenvuoron nyt kuitenkin varapuheenjohtaja Sikeverskille, mutta sitä ennen kertoisin seuraavaa. Eilen käytiin keskustelua komissaari Soloksen kanssa. Kyse on <clears throat> vaikeasta ja ristiriitaisesta kysymyksestä extra vergine öljy, oliviöljy. Sitä on käsitelty komission kanssa yksissä tuumin. Olen komis- valiokunnan nimissä kirjoittanut kirjeen. Se on <clears throat> virallinen kirjelmä, johon komissaarikin vastasi Kyse oli siis äh, siitä, että tällaista extra virgin oliviöljyä ei enää saisi ravintolassa käyttää avoimissa äh, vaihdettavissa pulloissa. Ja nyt peräämme komissiolta pikaista vastausta kysymykseen. Monethan muistavat, että tätä asiaa käsiteltiin eilen pitkä ja hartaasti. Nyt kierrätän tämän kirjeen parissanne ja toivon luonnollisesti, odotan, ettei kukaan vastusta asiaa ja voimme tällä tavoin tuoda esiin komissaarille sen, että haluamme olla mukana tämän ristiriitaisen kysymyksen käsittelyssä. Itse asiassa tätä käsiteltiin todella pitkään eilisiltapäivänä. Asiasta on saatu tietää lehdistöstä ja meitä ei ole otettu mukaan missään vaiheessa asian käsittelyä. 10 e lascio a Siekerieschi la presidenza. Jatkaa puheenjohtajana. Przechodzimy do punktu 10. Dostęp do zasobów genetycznych. Kiitos. Nyt sitten kohta 10. Kyse on geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisesta jaosta unionissa. Jose Boven lausunto on siis nyt vuorossa. Käymme tästä äänestyksen. Herra Bove on myöskin itse tehnyt muutamia, kysym- muutamia tarkistuksia. Haluaako herra Bove käyttää puheenvuoron? Ei näköjään. Joten niinpä voimme sitten lähteä äänestämään. Ensimmäisenä tarkistus. No niin, ehkä kahvi on nyt jätettävä oma e-, erikseen. Ei kannata nyt tässä samassa enää kahvitella. No niin, sitten äänestyskortitkin on hyvä ottaa esiin. Zamykam głosowanie. No niin, äänestys alkaa. Oletko äänestänyt? Äänestys päättyy. 31 ääntä, 21 puolesta, joten hyväksytty. 47 seuraavaksi. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 30 puolta ääntä, yksi vastaan, niin hyväksytty. Sitten tarkistus 11, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Neljäkymmentäkahdeksan. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. 16 puolesta, 17 vastaan. Hylätty. 49 seuraavan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 ääntä puolesta ja 9 vastaan. Puheen, puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja. Tähän liittyy nyt käännösvirhe. Tai ehkäpä tulkkausvirhe. Meille sanottiin, että käytiin äänestystä tarkistuksesta 13, mutta kyse olikin tarkistuksesta 49. Se on siis syytä tehdä uudestaan, koska Puolan tulkkaus ei tule saman tien korviimme. Meidän olisi syytä nyt edetä hieman hitaammin, jotta pysyisimme mukana tässä äänestyksessä. No niin, eli 13 sitten. Puolesta. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 6 vastaan. Hyväksytty. Ja sitten seuraava. 49 ja 14 yhdessä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 17 vasta hylätty. Seuraava on tarkistus 15 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 16 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 puolesta 21 vastaan hylätty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vain ja 25 vastaan. 18 esittelijän tarkistus ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 23 vasta ääntä ja 8 vaan puolesta. Sitten 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 5 vastaan, hyväksytty. Tarkistus 19. Herra Kapula Santos. Anteeksi puheenjohtaja. Huomaa, että, että, että tuolla taululla on aina seuraava numero kuin se, mitä kulloinkin, äänest, mistä kulloinkin äänestetään meidän pitäisi, arvoisa varapuheenjohtaja, nyt olla tarkkana. Eli sekä se, mistä äänestetään, se numero ja, ja tuon näyttötaulun numero, niiden pitää olla samat. Eli tuo taulu on niin kuin yhden numero edessä koko ajan. Je crois que le système encore celui de la plénière. En plénière, on annonce clairement le parti. Minä uskon, että tässä nyt valiokunnassa on erilainen järjestelmä kuin täysistunnossa. Täysistunnossa ne selvästi kerrotaan, mikä numero on menossa, ja nyt meillä on numerojärjestyksessä äänestys menossa. Eli nyt tuolla, ei ole, tuolla numerolla, joka näkyy taululla, mitään tekemistä tarkistuksen numeron kanssa, pitää kuunnella, mikä numero on menossa. Niin, selvä. No niin, nyt sitten Tarkistus 20 on seuraavana ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta ja 19 vasta. 50 seuraavana. Äänestys alkaa. 50 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 äh, kautta 12. Kolm, äh, seuraavana 51, äh, tarkistus 51, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 äh, puolesta ja 13 vastaan. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta ja 15 vastaan. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 13 vastaan hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Tarkistus 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 puolesta 15 vastaan. 22 tarkistettu seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta, 17 vasta. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä, hyväksytty 19 puolesta, 14 vastaan. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta 19 vastaan. 55. seuraava äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta ja 2 vastaan. Hyväksytty 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta, yksi vastaan. 25 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta, 15 vastaan. Seuraavana 56 tarkistus ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16 puolesta 17 vastaan. 27. 27. Äänestys alkaa. 26. Ah, Padła poprawka 56. 26, koska 56 hylättiin. Eli 26. Vielä kerran. 26 on nyt vuorossa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 14 puolesta, 18 vastaan. Hylätty. Ja sitten 27. 27 Niin, kyllä tässä kyseessä on suullinen tarkistus, joka seuraa keskustelua, jota kävimme aikarajoihin liittyen. Alkuperäisessä tekstissä sanotaan, että viranomaiset kahden vuoden päälle komissiolle antavat tiedot, jotka ovat kappaleiden yksi ja kaksi mukaisesti saaneet. Ja me ehdotamme, jotta saisimme suurimman osan ryhmistä välille sopimuksen aikana tämmöisen johdonmukaisempaa muutamme tekstiä niin, että toimivaltaiset viranomaiset tarkistavat saadut tiedot ja välittävät ne kuuden kuukauden aika rajan sisällä komissiolle ja komissio tämän jälkeen kuuden kuukauden sisällä tekee yhteenvedon tiedoista ja välittää sitten eteenpäin tarkistuksia varten nämä tiedot säännönmukaisuustarkistuksia. Eli tässä me olemme muuttaneet tekstiä niin, että määräajaksi tulee kuusi kuukautta. Sopiiko teille tämä? Hyvä. Sitten äänestämme. 27. Tämä suullisen muutoksen kerran. Äänestys alkaa. 27 siis menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta yksi vastainen. 28 seuraava kohta. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Meillä on muuten tässä kaksi osaa. Äänestetään ensin ensimmäisestä osasta. Ensimmäinen osa ja äänestys alkaa. Äänestys, äänestys päättyy. Ensimmäisen osan tulos hyväksytty. 20 puolesta 11 vasta. Ja sitten toinen osa, tarkistus 28 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puoltoääntä ja 13 vastaan. Hyväksytty siis. 29. Esittelijän oma tarkistus ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 vasta 9 puolesta. 57 seuraavaksi. Viisikymmentäseitsemän äänestys päättyy. 27 puolesta, 6 vastaan hyväksytty siis. Viisikymmentäkahdeksan on seuraava tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 14 vastaan. 30 tarkistus seuraavana vuorossa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolto ääntä. Ei vasta ääniä. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty, 25 vastaanta ja 7 puoltoanta. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta 9 vastaan. 32. Äänestys alkaa. Hyväksytty 26 puolta ääntä, 6 vasta ääntä. 32 tarkistus seuraavana. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Olen pahoillani. Kyse olikin tarkistuksesta 60, sanoi puheenjohtaja. 60. 60 siis äh, Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. 18 puolta ääntä ja 11 vastaääntä. Ja tarkistus 61 on seuraavana. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta 14 vastaan. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta yksi vasta ääni. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 16 vastaan. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolta ääntä. Eteenpäin tarkistus 1 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 5 vastaan hyväksytty, siis 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 7 vastaan siis hyväksytty. 36 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 7 vastaan hyväksytty. 37 tarkistus ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta, 7 vastaan. Sama tulos kuin äskenkin. Sitten kakkonen, tarkistus kaksi ja äänestys alkaa. Ei, emme äänestäkään tästä, vaan eteenpäin tarkistus kolme. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta ja 16 vastaan. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 on nyt menossa. 38 menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta. 39. Äänestys päättyy. hylätty 14 puolesta ja 19 vastaan. 41. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta ja 6 vastaan. 6, 40, 45. Äänestys alkaa. Nyt puheenjohtaja korjaa, ei olekaan kyse 45, vaan 44 tarkistus. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 kautta 6. Hyväksytty siis. Nyt 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta, 6 vastaan. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta, 6 vastaan. Nyt äänestämme kokonaisuudesta. Lausun, lausuntoluonnoksen kokonaisuudesta. Kokonaisäänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti 31 puoltoääntä, ei tyhjiä eikä vasta ääniä. Suurkiitokset herra Bovelle. Eteenpäin kohta 11. Nagojan pöytäkirja. Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimukseen liittyvien geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskeva pöytäkirja siis. Nagojan pöytäkirja on tässä kysymyksessä. Tarkistuksia ei ole tähän toiseen versioon voitu laatia, joten esittelemme herra Bove ehdottaa, että äänestämme puolesta tai vastaan. Kokonaisäänestys siis puolesta tai vastaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puoltoääntä, yksi vastaääni hyväksytty. Onnittelut. Ja nyt seuraava esityslistaan kohtaa, jossa on kyse kohdasta 12. Talousarvio 2014, valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten. Yleensä tässä vaiheessa vuotta käsitellään budjettikysymyksiä, kuitenkin Euroopan komissio tänä vuonna esitteli budjettiluonnoksensa, talousarvoluonnoksensa myöhemmin, ei huhtikuun lopussa niin kuin odotettiin. Emme siis voi käsitellä asiaa normaalikäytännön mukaisesti, vaan nyt kyse on tarkistuksista, jotka annetaan talousarviovaliokunnalle, budjettivaliokunnalle. Kyse on esimerkiksi pilottihankkeista ja valmistelevista toimenpiteistä jättöpäivän neljässä kuudetta kello 12. Anna kuitenkin Rova Dantsilalle nyt puheenvuoron asiasta ensi alkuun. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, komission olisi tu- pitänyt viime kuun lopussa antaa talousarvioehdotuksensa vuodelle 2014, mutta se päätti, että tämä ehdotus annetaan vasta myöhemmin ja tällä hetkellä meillä ei vielä tätä asiakirjaa ole. Tämän vuoksi olemme nyt kiireellisessä tilanteessa. Ja tilanne on myöskin hyvin epävarma. Komission jäsen Lewandowski on tehnyt talousarviovaliokunnalle ehdotuksen, mutta vuoden 2014 talousarvio on yhä aihe, jota on lykätty eteenpäin tässä keskustelussa haluaisin kertoa teille, että komission jäsen Lewandowski käyttää lukuja, jotka 8. helmikuuta neuvosto esitti, vaikka nämä luvut, kuten kaikki tiedämme, ovat sellaisia, että parlamentti on ne hylännyt. Se, tämän seurauksena että maatalousvaliokunta ei voi antaa lausuntoaan ja me esitämme suoraan talousarviovaliokunnalle tarkistuksia sillä hetkellä, kun saamme luvut vuodelle 2014. Mielestäni komission pitäisi valmistella vuoden 2014 talousarviota realistiselta pohjalta ottaen huomioon YMPn uudistuksen, eikä sen tule perustaa näitä ehdotuksia 8. helmikuuta neuvoston ehdotukselle, sillä tämä ehdotushan on jo hylätty, kuten todettua. On aivan selvää, että tämä talousarvio, jos se on riittämätön, jarruttaisi uudistusta maatalouden alalla, YMPn alalla, ja kuten olemme nähneet eilenkin, paljon ongelmia on vielä olemassa, eikä meidän tule unohtaa, että vuosi 2014 on siirtymävaihe kahden eri monivuotoisen välillä. Ja se on myöskin eurooppalaisen maatalouden siirtymävaihe, kun haluamme siirtyä tasapuolisempaan, ekologisempaan maanviljelykseen, jonka tulisi voida vastata erilaisiin tarpeisiin, joita kansalaisilla on eri jäsenmaissa. Mielestäni vuoden 2014 budjetin leikkaaminen johtaisi siihen, että pahentaisimme epä tasapainoa ja epätasapuolisuutta eri maatalousalueiden ja eri jäsenmaiden välillä. Me tiedämme, että ongelmia on olemassa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että maatalousbudjettia voitaisiin leikata. Mielestäni vuosi 2014 on vuosi, jonka tulisi olla se hetki, jona Maanviljelijät näkevät ymp uudistuksen eivät vain taakkana, mutta välineenä, jolla pyritään tarjoamaan oikeita ratkaisuja ongelmiin. Maatalouden ja maatalousalueiden kehityksen talousarvion vuonna 2014 tulisi tarjota mahdollisuuksia parantaa YMPn hyötyjä ja tarjota tasapuoliset mahdollisuudet maanviljelysyhteisöille. Ja tässä haluaisin vielä viitata pilotihankkeisiin ja valmisteluhankkeisiin. Niiden päivämäärä on nyt neljäs kuudetta, ja koska meillä ei vieläkään ole vuodelle 2014 talousarvioesitystä, on aivan mahdollista, että näiden hankkeiden suhteen aikarajoja muutetaan. Komissio on jo tehnyt ehdotuksen. Meillä on ehdotus koskien pilottihankkeita ja valmisteluhankkeita ja se on tämän talousarvioesityksen liitteenä, mutta tämän vuoden osalta emme ole vieläkään saaneet tietoja. On erittäin tärkeää, että näitä valmistelutoimia ja pilottihankkeita koskien me saisimme tarvittavat tiedot, mutta on erittäin tärkeää, että kaikkia valmistelutoimia ja pilottihankkeita koskien me saamme tiedot sillä hetkellä, kun tiedämme enemmän kokonaistilanteesta. Haluaisin myöskin korostaa sitä, kuinka tärkeää on käydä parempaa yhteistyötä toimielinten välillä, tulevaisuudessa rakentavampaa yhdistyötä, jotta päätökset olisivat selvempiä ja yksityiskohtaisia ja oikea-aikaisia ja ehdotukset tulisivat komissiolta oikealla hetkellä. Uskon, että kollegat tukisivat minua eilen, kun meillä oli kokous maatalousasioista vastaavan komission jäsenen kanssa eh, tuli esiin, että me halusimme enemmän selkeyttä sekä komission puolelta että maatalousvaliokunnan puolelta. Odotan kollegojen kommentteja mielenkiinnolla. Kiitoksia. Dziękuję pani poseł za informacje, wyjaśnienia, komentarze, omówienie. Kiitoksia e, näistä selvityksistä. Ja nyt ryhdymme keskustelemaan asiasta. Olkaa hyvä. Rozumiem, że, że informacja była tak pełna, wyczerpująca. W takim razie poproszę. Selvitys oli niin perusteellinen, että ei jäänyt mitään avoimia kysymyksiä. Herra Wortman, komissiosta teillä on nyt puheenvuoro seuraavaksi. Olkaa hyvä. Ah, hän ei näytäkään olevan paikalla. Pyydän anteeksi. No, nyt ruvetaan alan puheenvuoro. Thank you, Chair. No, I, I don't think... Kiitoksia puheenjohtaja. En usko, että komissiolla tässä tilanteessa on mitään lisättävää. Talousarvioesitys on tuloillaan. Ja tällä hetkellä tämä on kaikki, minkä voimme sanoa. Luonnollisesti tarkastelemme kaikkia ehdotuksia, joita teillä on, pilottihankkeita ja muita asioita koskien tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję jeszcze pani Bardzo proszę. Kiitoksia kovasti, rouva esittelijä. o propunere, aș vrea să le propun colegilor mei raportori. Minulla olisi ehdotus itsellänikin. Ehdottaisin varjoesittelijöille, kollegoille, Sarvamaalle Wojciechowskille, että järjestäisimme ensi viikolle kokouksen, jotta voisimme tehdä mahdollisimman järjestelmällisesti töitä ja määritellä vuodelle 2014 maatalousalan prioriteetit niiden tarkistusten kautta, joita tulemme ehdottamaan suoraan, esittämään suoraan talousarviovaliokunnalle. Kiitoksia. No kiitoksia tästä ehdotuksesta siis maanantaihin neljäs päivä kesäkuuta mennessä pitäisi tarkistukset esittää vai? Ai, eikö? Nu avem încă proiectul pentru bugetul pe... Ei, ei, ei, minä sanoin, että meillä ei vieläkään ole ehdotusta vuodelle 2014. Ja ehdotan, että ensi viikolla järjestämme varjoesittelijöiden kanssa kokouksen, jotta voisimme yhdessä tehdä töitä tarkistusten esittämisen parissa. Nämä tarkistukset esitetään talousarviovaliokunnalle, kun asiakirja on annettu. No, hyvä. Tietenkin me hyväksymme teidän ehdotuksenne ja pidetään kiinni siitä, mitä juuri ehdotitte. Ja nyt sitten ryhdymme käsittelemään kohtia 14.17, eli kasvituhojien vastaisia suojatoimenpiteitä. Tämä voidaan käsitellä siis yhdessä nämä kohdat. Komissio on 6. Eh, toukokuuta esittänyt esittänyt paketin, joka koskettaa koko elintarvikeketjun ähm, standardeja ja niiden suojelua. Siinä on noin 70 oikeudellista asiakirjaa yhteensä, mutta nyt koko tämä äh, asiakirjan nippu on äh, kavennettu viiteen ja viisi näistä on nyt äh, sellainen, jota tulemme käsittelemään. Meidän valiokuntamme on vastuussa toimenpiteestä, joka on kasvituhojen vastaista. Ja sitten kasvien lisäysaineiston tuottaminen kuuluu meille ja myöskin kasviterveys ja eläinten terveys. Ja me tulemme antamaan lausunnon ympäristövaliokunnalle valvonnasta ja muista toimenpiteistä, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä, hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi. Ja minä ehdotan, että komissio esittelee kaikki nämä neljä ehdotusta nyt samanaikaisesti ja sen jälkeen ryhdymme keskustelemaan niistä. Komission edustajalla on siis puheenvuoro, olkaa hyvä. Tak, pan e, Van Goethen. Oddaję panu Olkaa hyvä, Van Goethen. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, kiitoksia mahdollisuudesta esitellä teille tämä älykkäät toimet turvallisemman elintarvikeketjun puolesta. Esittelen nyt yleisen kuvan paketista ja sitten kollegat voivat näistä erityisehdotuksista antaa lisätietoja. Tässä paketissa on neljä osaa ja se on meidän tar- osa meidän pyrkimystämme vahvistaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, joka koskettaa koko elintarvikeketjua. Me emme tässä ehdota uusia sääntöjä, vaan haluamme uudistaa ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja keskittyä selkeästi ennaltaehkäisyyn ja riskilähtöiseen toimintatapaan. Ja toivomme, että tämä tulee tuottamaan selkeää hyötyä sektorille, joka on kyseessä, kuluttajille ja myöskin viranomaisille jäsenmaissa, niille, jotka näitä sääntöjä toimeenpanevat. On selvää, että tuotanto ja elintarvikeketju kokonaisuudessaan on erittäin tärkeä yhteiskunnallemme. Ja sillä on taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia Lainsäädännön tarkoitus on luoda riittäviä turvatoimia, ei vain kuluttajille, mutta myöskin koko tätä sektoria ajatellen. Kuten tiedämme menneisyyden opeista sekä karjan, viljan että elintarvikkeiden tuotanto voi kärsiä kuluttajien luottamuksen puutteesta pahasti ja kriisitilanteet voivat vaikuttaa suuresti, vaikkapa ne eivät aina koskettaisikaan elintarviketurvallisuutta. Ja tämän lisäksi järjestelmän riippumattomuudella on myöskin vaikutuksia kansainvälisellä tasolla. Yksinkertaiset säännöt auttavat meitä selittämään ja puolustamaan järjestelmäämme, kun käymme neuvotteluja kauppakumppaneidemme kanssa. Toimivat järjestelmät, reagointijärjestelmät auttavat luottamuksen luomisessa kumppaneihimme kohti. Meidän tarkoituksemme on luoda kestävä pohja kauppakumppanuus toimille. Myöskin kansainvälisellä tasolla tämä lainsäädäntö on tervetullutta. Meidän tarkoituksemme on luoda itsellemme riittävät välineet reagoida tilanteisiin. Yhteinen piirre kasvin- ja eläinterveysehdotuksissamme on ennaltaehkäisyn korostaminen näitä ehdotuksia. Me tulemme täydentämään taloudellisilla ehdotuksilla, joita ollaan valmistelemassa. Ja nämä toimet tukevat jäsenmaita, kun ne pyrkivät juurimaan riskejä, joita on olemassa eläin- ja kasviterveyden alalla ja eräissä muissa toimissa. Eräin terveystoimet pyrkivät erityisesti luomaan lisää joustavuutta, käyttämään rokotusta välineenä, vähentämään hallinnollista taakkaa, kun eläimiä kuljetaan Euroopan unionin sisällä. Tekstissä tuodaan uusi valvontajärjestelmä, jonka avulla voimme havainnoida ongelmia aikaisemmin ja reagoida tehokkaammin ja nopeammin. On selvää, että meidän tulee keskittyä niihin tuhojiin, joilla on suuret vaikutukset koko Euroopan unioniin. Mutta tämän seurauksena meidän tulisi myöskin antaa jäsenmaille käyttöönsä riittävät resurssit, jotta ne voisivat toimia yhteisen intressin puolesta. Jälleen kerran hallinnollisen taakan vähentäminen on tavoitteemme. Haluamme yksinkertaistaa kasvien kuljetuspassijärjestelmää ja varmistaa sen, että jäljitettävyys on vahvaa. Kuten tiedätte, jäljitettävyys on perusperiaatteita elintarviketurvallisuusjärjestelmässämme kasvien lisäysaineistoon liittyen Tiedän, minkä tyyppistä keskustelua on hiljattain käyty. Huoli on olemassa, että komissio suosii perinteisiä toimijoita äh, luomutoimijoiden ja muiden toimijoiden kustannuksella ja että hallinnolliset menetelmät äh, olisivat äh, pienen luokan toimijoille haitallisia tai syrjiviä. Haluaisin vakuuttaa teille, että tilanne on aivan erilainen. Kollegani tulee kertomaan yksityiskohtaisesti tästä, mutta me haluamme ennemminkin tukea perinteisiä lajikkeita ja myöskin tietyillä pienillä markkinoilla toimivia pieniä toimijoita tukea. Me haluaisin varmistaa sen, että nykyiset äh, tarpeet, kuten ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja kasvilajien säilyttäminen, otetaan mukaan rekisteröintitoimiin ja me tulemme jatkuvasti tekemään toimia, että voisimme tukea terveitä lisäysaineistoja niiden säilyttämistä. Elintarvikeketjun kaikkien vaiheiden valumisen lisäksi näiden lisäysaineistojen liikkumisen seuraaminen on myöskin tärkeä asia. Meidän tulee ottaa oppia hiljattaisesta hevosen lihaskandaalista. Ja pohtia sanktioiden asettamista tai pakollisten testijärjestelmien luomista. Kuten tiedätte, jäsenmaat päättivät käyttää hevosen lihaskandalin yhteydessä vapaaehtoisia testi- ja valvontamenetelmiä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, ehdotus, joka teillä on edessänne, sisältää taloudellisia aspekteja, jotka ovat Lissabonin sopimuksen myötä myöskin teidän työnne alaa. Olen varma, että me tulemme käsittelemään tulevissa keskustelussa delegoituja säädöksiä. Uskon, että tämä työ tulee olemaan erittäin mielenkiintoista ja haluaisin vakuuttaa, että tulemme tulevaisuudessa tuomaan teille teknisiä tietoja ja käymään nykyisiä sääntöjä kriittisellä silmällä uudelleen läpi. Me emme pyri luomaan mitään uutta. Kollegat ovat valmiina ryhtymään dialogiin teidän kanssanne ja kaikilla työn askelmilla olemme valmiita antamaan teille lisätietoja tai jos se auttaa teitä käymään lisäkeskusteluja. Irlanti ja Liettua investoivat puheenjohtaja Maina erittäin suuresti tähän työhön, mikä on ilahduttavaa. Toivon, että tämä asiakirja tulee auttamaan teitä hedelmällisessä lainsäädäntötyössä tulevina kuukausina nyt. Jos sallitte, herra puheenjohtaja, pyytäisin kollegojani esittelemään nämä neljä ehdotusta, jotka ovat pöydällä ja voisimme nyt mennä ensin kasvituhoihin, sitten sitten siemeniin ja kasvin lisäysaineistoon, eläinterveyteen ja päättää sitten valvontatoimiin. Antaisin nyt kollegalleni puheenvuoron, olkaa hyvä. Monet kiitokset, olkaapa hyvä. Thank you. So it's the regulation on Kiitoksia. Kyseessä on asetus kasvin tuhoajia koskien ja kuten aikaisemmassa puheenvuorossa alleviivattiin, asetus keskittyy ennaltaehkäisyyn, kasvien, viljelykasvien ja metsänhoidon alalla – Tarkoitus on vastustaa sellaisia vaarallisia tuhoja, jotka voivat tulla alueellemme. Tuhoja, jotka tulevat vierailta mantereelta, ovat erityisen haitallisia ja vaarallisia, sillä eurooppalaiset kasvet eivät kanna resistenssiä niille. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että meillä on toimiva kasvin se terveyssuojajärjestelmä. Nykyinen lainsäädäntöpuite, joka keski, on keskittynyt uusiin tuhojalajeihin lajeihin ja ilmastonmuutoksen myötä sellaisiin tuhoihin, jotka voivat selvitä Euroopassa äm, ja vahingoittaa kasveja. Me luomme nyt uuden säätelypuitteiston ja uusia kasveja on tuotu mukaan. Me haluamme säätää emme vain kaikkia tuhoajia, mutta myöskin niitä tilanteita, jossa ilmenee riskejä, joita ei voida hyväksyä, ja niitä tuhoja, lajeja, jotka voidaan pitää poissa unionin alueelta. Nyt voisin esitellä teille kaikkein tärkeimmät osat tästä asetuksesta ja tulen keskittymään kolmeen elementtiin. Ensinnäkin proaktiivinen lähestymistapa uusia tuhoajia kohtaan. Tällainen proaktiivinen toimintamalli otetaan käyttöön kahdessa tasossa. Euroopan unionin sisällä ja unionin ulkorajoilla. Äh, unionin sisäpuolella luokittelemme kasvin tuhoajat selkeämmin jokaiseen kategoriaan liitetään riittävät ja soveltuvat toimet. Sanoisin, että meillä on kaksi suurta kategoriaa karanteenin alaiset tuhojat, jotka tulisi pitää mahdollisuuksien mukaan Euroopan unionin rajojen ulkopuolella ja sitten ne tuhoajat, jotka ovat jo unionissa, joita unionin alueella esiintyy ja joilla on vaikutus kasvin terveyteen. Näiden karanteenituhojen suhteen ensimmäisen kerran me keskitymme erityisluokkaan, joka tullaan määritelmään riskien mukaan. Meillä on nimittäin prioriteetti tuhoajat, Nämä ovat ne tuhoajat, joilla on kaikkein suurinta ympäristöllistä ja taloudellista vaikutusta Euroopan unionin sisällä. Ja koska niiden vaikutus on erittäin vahingollinen, meillä on erityisvälineitä niitä suhteen vuotuinen seuranta. Me jäsenmaiden vuotuiset toimet, jäsenmaat tulevat esittelemään jokaisen tuhojan kohdalla oman suunnitelmansa ja näihin vaatimuksiin liittyy myöskin mahdollisuus käyttää vahvistettua rahoitusta erityisesti ähm, sellaisissa tapauksissa, kun jokin toimija on kärsinyt taloudellisia menetyksiä tuhoja lain, lajin tuhoamisen seurauksina jotta meillä olisi proaktiivinen lähestymistapa. Meillä on myöskin monivuotoinen seurantaohjelma ja tiedonkeruuohjelma. Jäsenmaat tulevat keräämään tietoa niistä tuhoista, jotka ovat karanteenin alaisia unionissa ja kaikista tuhojalajista, jotka voivat tähän luokkaan kuulua tässä tehdään sekä tiedon keruuta että käytetään nopean aikaisen reagoinnin järjestelmää. Jäsenmaat vaihtavat tietoa ja meillä on järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi vaihtaa aikaisessa vaiheessa tuhojien, kasvintuhojien ja muiden vaarojen suhteen tietoa jäsenmaiden väillä. Toinen taso on unionin ulkorajojen taso. Me keskitymme unionin alueelle tuo, tulevaan tuontiin ja keskitymme erityisriskejä aiheuttaviin tuhojiin, jotka tulevat kolmasista maista. Tämä sisältää karanteeni aikojen asentamista, testejä ja meillä on aluksi väliaikainen koeaika, jonka aikana teemme täydellisen vaikutusten arvioinnin, jonka pohjalta tulemme sitten tekemään päätöksiä jatkuvasta karanteenista, jatkuvista toimista tai väliaikaisista toimista. On tärkeää, että sellaiset tuhoajat, joita saattaa tulla unionin alueelle matkustajien matkatavaroissa, eivät enää ole pois suljettuja näistä toimista, sillä olemme havainneet, että matkustajien mukana unionin alueelle tulevat tuhoajat ovat olleet yhä suurempia uhkien aiheuttajia. Toinen osa tässä asetuksessa on uusi modernimpi kauppajärjestelmä tässä kyseessä on harmonisoitu passi, yksinkertaistettu passi, joka koskee kasveja ja muita tuotteita, joita tuodaan unionin alueelle, ja tämä harmonisoitu yksinkertaistettu kasvi, passi, on väline, jonka kautta voimme toteuttaa karanteeneja, seurata tarkasti kasvien liikkeitä ja havainnoida tuhojien unionin saapumista. Tässä välineen toimivat sekä kasvipassi itse että viranomaisten tekemät tarkistukset. Me pyrimme myöskin vähentämään hallinnollista taakkaa niin, että kun kasveja tai kasvituotteita, äh, jotka vastaavat tiettyä sertifikaattitasoa, kuljetetaan, niiden sertifioinniksi molemmat asiakirjat sekä passi että sertifikaatti ja asiakirja voidaan yhdistää yhdeksi asiakirjaksi. On tärkeää, että kasvi passi on jotakin, mitä käytetään toimivaltaisten viranomaisten kanssa toimiessa. Kolmas ulottuvuus tässä asetuksessa on vahvistettu vientijärjestelmä, ennakkovientisertifikaatti, jonka jäsenmaat antavat kasveille, kasvituotteille tai muille tuotetuille tuotteille. Tässä sertifikaatissa on mukana ovat mukana kaikki tarpeelliset tiedot liittyen kasvin vientiin ja kasviterveydellisiin seikkoihin, jotka vaikuttavat vientiin. Uskon, että nämä asiat ovat tietynlainen yhteenveto siitä, mitä tämä asetus tuo mukanaan, minkälaisia uusia elementtejä se tarjoaa ja kuinka se voi tarjota parempaa suojelun tasoa ja samaan aikaan avata kauppaa. Kasvi, asetus keskittyy näihin toimiin. Meillä on kuitenkin mukana artikla, jossa on tiettyjä sisältöjä, jotka vaikuttavat monivuotoisen rahoituskehykseen. Meillä on uusi tuhoja luokka, nämä prioriteetti tuhoja, ja sillä on vaikutuksensa olemassa oleva asetus, neuvoston asetus, neuvoston direktiivi koskien kasvikontrolleja ovat kolme vuotta vuotta voimassa tämän hyväksymisen jälkeen. Ja meidän tarkoituksemme on varmistaa se, että järjestelmä kokonaisuudessaan toimii sujuvasti. Kiitoksia. Dziękuję pani, bardzo proszę. Za... Monet kiitokset. Ja sitten komission seuraavalla edustajalla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Manner Kopi, bardzo proszę. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Manner... Kiitoksia. Uh, herra Mannerkorpi on paikalla, mutta tässä asiassa minä sain itse uh, puheenvuoroni Hannes uh, Samrankas, joka on Sankosta. Ehdotus liittyen kasvien lisäysaineistoon on ehdotus, joka muuttaa ja korvaa olemassa olevaa 12 kasvien lisäysainostoa koskevaa säädöstä. Tämä on hyvin tärkeää, sillä kasvien lisäysaineisto on erittäin tärkeä maanviljelykselle ja koko elintarvikeketjulle. Me tarkoitamme lisäysaineistolla kaikkia sellaisia kasvin osia, joita käytetään kasvien tuottamiseen. Tämä kattaa kaikki aineistot siemenistä kokonaiseen puuhun asti, kaikki sellaiset aineistot, joita käytetään kasvien tuottamiseen. Tähän kuuluvat erilaiset kasvit, siemenet, metsäviljelyksen käytettävä aineisto ja niin edespäin. Tarkoituksena on vahvistaa säädöksiä näitä lajeja koskien, mutta myöskin Tämä kattaa kaikki muut lisääntymisaineistot millä tahansa tis- tasolla. Oli vaatimus niitä koskien tiukkoja tai perustavanlaisia. Tässä ehdotuksessa on monia tärkeitä uudistuksia mukana, jos vertaamme sitä olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja yksi näistä uudistuksista on se, että se luo enemmän joustavuutta ja vastuullisuutta, jota myönnetään ammattitaitoisille toimijoille. Samaan aikaan se luo enemmän joustavuutta ja vähemmän tiukkoja vaatimuksia liittyen siihen materiaaliin, joka palvelee geneettisten resurssien säilyttämisessä ja biodiversiteetin suojelussa. Nyt me eh, keskustelemme näistä pienten markkinoiden materiaaleista ja myöskin tässä kasvattajat ohjataan ympäristöystävällisempään suuntaan. Tässä harmonisoidaan myöskin hallinnollisia menettelyjä, jotta voisimme varmistaa tasapuolisen kohtelun kaikille. Ja koska tämä asia on myöskin virallisten kontrollien sovellusalan alla tarkoituksena on luoda tasapuolisemmat toimimisedellytykset kaikille toimijoille. Kun tarkistelette tätä ehdotusta ja kun teidän tulee tehdä sen parissa töitä ja äänestää siitä, teidän tulee tietää, että ensinnäkin meidän tarkoituksemme on siirtää vastuullisuutta toimijoille, kun kyseessä on heidän tuottamansa materiaalin sertifiointi ja markkinoille tuonti. Kaikki toimijat tästä lähtien voivat sertifioida itse materiaalia, jos tämä materiaali tai aineisto täyttää vaatimukset. Ja jos heissä tuntuu, että he eivät ole tähän päteviä tai heillä ei ole resursseja, heillä on mahdollisuus kääntyä toimivaltaisten viranomaisten puoleen, jotka tekevät sertifioinnin. Joka tapauksessa sertifiointi tapahtuu toimivaltaisten viranomaisten valvonnan alla. Toimijoilla on mahdollisuus tuoda markkinoille joko sertifioitua aineistoa, siis sellaista aineistoa, joka täyttää hyvin korkeat vaatimukset, tai sitten markkinastandardia aineistoa, jos he niin toivovat. Joka tapauksessa, jos seuraamme nykyistä menettelytapaa, eräät lajit, jotka ovat sektorille tärkeitä ja ruokaturvallisuudelle tärkeitä, tulevat olemaan pakollisten tarkastusten alaisia ja näin. Tilanne on jo tämän kaltainen suurimpien viljelyslajien kohdalla. Mitä tulee merkintöihin, pakkauksiin, jäljitettävyyteen ja niin edespäin, olemassa olevien tärkeiden lajien lista on näissä olemassa olevassa 12 säädöksessä mukana ja koskee niitä lajeja, jotka eivät vielä ole listassa, esimerkiksi koristekasvit erityisesti. Me tulemme käyttämään erityisvaatimuksia niitä koskien, kuten merkintöihin tai eri lajikkeisiin liittyen. Tarkoitus on varmistaa se, että kuluttajilla on luottamusta ja kuluttajat voivat seurata aineistoa markkinoilla. Sitten tämän lisäksi on myöskin hyvin tärkeää voittaa kuluttajien luottamus ja informoida kuluttajia liittyen siihen, että niin kutsutut luetteloidut lajit voidaan tuoda markkinoille vain, tiettyjen ehtojen mukaisesti. Tämä on hyvin tärkeää viljelijöille ja kuluttajille. On hyvin tärkeää, että he tietävät, mitä lajiketta tietystä lajista käyttävät. Uusien lajikkeiden rekisteröinti, luettelointi tapahtuu Euroopan unionin testijärjestelmän mukaisesti ja tiety, tiettyjen lajikkeiden kohdalla tullaan käyttämään delegoituja säädöksiä ja niissä käytetään niin kutsuttua VCU-järjestelmää, eli tuotantoarvojärjestelmää, joko klassista VCU-järjestelmää tai kestävää VCU-järjestelmää, jossa lajin arvo arvioidaan sen ympäristöllisen performanssin mukaan ja joissakin tapauksissa näitä molempia järjestelmiä käytetään tietyn hyvin sektorille tärkeän lajin kohdalla. Kyseessä ovat erityisesti viljelykasvit. Tämä toimi voi tapahtua joko kansallisella ta- tasolla, joten joku laji voidaan luetteloida yhden kerran kansallisella tasolla ja sitten sitä voidaan markkinoida vapaasti koko unionin alueella, mutta tämän lisäksi meillä on toinen mahdollisuus, tuottajilla on mahdollisuus suoraan Euroopan unionin tasolla luetteloida tietty laji, jos tämä laji on unionin markkinoilla tärkeä. Ehdotus, jonka mainitsin, tuo monia uutuuksia, jotka liittyvät geneettisten resurssien suojelemiseen, biodiversiteetin tukemiseen ja myöskin pieniin yrityksiin. sovellusalasta rajataan ulos yksityiseen käyttöön käytetyt aineet. Eli henkilökohtaisessa puutarhassa voidaan yhä käyttää mitä tahansa aineistoja ja materiaali, jota käytetään vain geneettisen resurssin suojelumiseen, ei ole mukana. Meillä on hyvin äh, tarkkaa lainsäädäntöä perinteisistä lajikkeista. Ja tähän liittyy myöskin maksuja. Ne yritykset, joilla on pieni määrä toimijoita, vapautetaan maksuista ja samaan aikaan tätä lisäysaineistoa – markkinoivat hyvin pienet yritykset, jotka toimivat erityismarkkinoilla, vapautetaan vaatimuksesta myöhemmin delegoitujen säädösten kautta. Me tulemme käsittelemään myöskin niin kutsuttuja heterogeenisia lisäysaineistoja. Näitä käytetään tietyissä ympäristöissä tai populaatioissa. Lopultakin meillä tulee olemaan myöskin säädöksiä koskien luomuviljelyä tai tuotantoa, me tulemme määrittelemään tekniset vaatimukset eri lajikkeille ja myöskin eri sekoituksille, joita käytetään ympäristöllisistä syistä. Ja sitten viimeinen sana liittyen metsälisäysaineistoon on hyvin tärkeää ottaa tämäkin seikka huomioon. Se on hyvin tärkeä kasvien lisäysaineiston osa. Me haluaisimme, että sitäkin koskettavat horisontaaliset säännöt ja kontrollit, joka tapauksessa olemassa oleva metsäkasvien lisäysaineisto, lainsäädäntö on sellaista, että sitä tulee uudistaa joka tapauksessa jossakin vaiheessa, jotta täyttäisimme Lissabonin sopimuksen vaatimukset, joten miksipä emme tekisi sitä samalla. Helpoittaisimme hallinnollista taakkaa. Kiitoksia. Monet kiitokset. Nyt on komission seuraavalla edustajalla puheenvuoro. Siinä järjestyksessä kuin te olette itse päättäneet. Uh, I will speak about the commission... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhuisin nyt Euroopan unionin komission eläinterveyteen liittyvistä ehdotuksista. Ehdotus tähtää siihen, että yksinkertaistamme lainsäädäntöä, jotta meillä olisi yksinkertainen, vahva lainsäädännöllinen puitteisto eli eläinterveyden uhkia koskien. Komission ehdotus tähtää siihen, että voisimme juuria pois sellaisia sairauksia, joita esiintyy eläimissä, jotka voivat siirtyä eläimistä ihmisiin. Tässä me luotamme ennaltaehkäisyyn, kontrolleihin, turvallisen eläinten kuljetuksen ja eläintuotteiden kuljetukseen Euroopan unionissa, tuonnin vaat- vaat- valvomiseen Euroopan unioniin tuotavien eläinten ja eläinpohjaisten tuotteiden osalta. Tällä hetkellä näitä asioita säädellään noin 40 lain säädännöllisellä säädöksellä parlamentista ja neuvostosta ja me tulemme yhdistämään nämä yhteen asetukseen johon Lissabonin sopimuksen mukaisesti liitetään delegoituja toimeenpanosäädöksiä, jotka kattavat eh, ei-perustavanlaatuisia ja toimeenpanoon eh, koskettavia seikkoja. Tämän vuoksi tämä ehdotus tähtää siihen, että että yksinkertaistaisimme nykyistä lainsäädännöllistä puitteistoa huomattavasti. Ehdotus rakentuu kokemukselle, jota on saatu olemassa olevasta lainsäädännöstä, joka koskettaa terveyttä. ja sen tarkoituksena on olla väline, kun pyrimme vuoden 2007 komission eläinterveysstrategiaa ähm, toimeen panemaan. silloin hän muottona oli, että on parempi suojella kuin surmata. Tarkoituksena on valvoa sekä karjan tuotantoa että lemmikkieläimiä, mutta tämä ei kata kuitenkaan eläinlääketieteellisiä tuotteita, jotka ovat muun lainsäädännön alaisia. Kaikkein tärkeimmät uudet elementit komission ehdotuksessa koskevat tautien luokittelua ja priorisointia niin, että kriteerit, joiden mukaan päätetään, onko tietty tauti tärkeä Euroopan unionin tasolla, olisivat selkeämmät ja läpinäkyvämmät, ja että nämä kriteerit perustuisivat ennemminkin riskeihin. Lainsäädännöllinen puitteisto voisi tarjota selkeämmän oikeusperustan, kun reagoidaan valitettavasti puhkeaviin tauti epidemioihin, joita on esiintynyt viimekin vuosina Euroopan unionissa. Tässä tarkoitus on luoda enemmän turvallisuutta ja systemaattisempi ennaltaehkäisyjärjestelmä. Meillä olisi virtaviivaistettu rokotusjärjestelmä ja korostaisimme tässä Euroopan unionin EU-rokotepankkien tärkeyttä tarkoitus on lähentää myöskin sääntöjä kansainvälisiin eläinterveyden alan kansainvälisen järjestön määrittelemiin vaatimuksiin. Meillä olisi myöskin säännöt koskien niitä eläimiä ja eläinpohjaisia tuotteita, joita viemme Euroopan unionin ulkopuolelle. Tässä toivoimme, että uusi lainsäädäntö tukisi Euroopan unionin vientitoimintaa yleisesti ottaen ehdotus loisi monia mahdollisuuksia lisäjoustavuuteen, jotta jäsenmaat voisivat sopeutua paikallisoloihin tautien valvonnassa ja kontrollissa, mutta aina luonnollisesti varmistaen sen, että sisämarkkinat toimivat eläinten ja eläinpohjaisten tuotteiden osalta. Tämä uusi ehdotus ei siis ole mikään vallankumous, mutta se on kuitenkin mullistus olemassa olevassa järjestelmässä. Kiitoksia. Bardzo panu dziękuję i proszę kolejnego przedstawiciela komisji, tak jak prosiłem. Kiitos. Seuraavaksi annan taas e, puheenvuoron komission edustajalle. E, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I will present... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä esittelen tämän neljännen ehdotuksen tästä paketista, neljännen lainsäädännöllisen ehdotuksen liittyen kontrolliin. Nämä kontrollitoimit ovat niitä toimia, joita jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät, jotta ähm, he voisivat varmistaa, että olemassa olevia sääntöjä elintarvikeketjussa noudatetaan. Meillä on jo olemassa vuoden 24 82 määrittelemät kontrollit. Eh, Kyseessä ovat siis tietyt kontrollit, valvonnat ja analysoidit ja niin edespäin. Nykyisissä säännöissä mainitaan, anteeksi, nykyiset säännöt ovat eh, erityisesti 82-2004 liittyen eläinterveyteen ja elintarviketurvallisuuteen, elintarviketurvallisuusvaatimuksiin yleisesti ottaen, ja ne kattavat kaikki ne toimet ja vaatimukset, joita käytetään, jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat varmistaa sen, että heidän toimensa ovat riippumattomia, tasapuolisia e, ja että e, tieteelliset toimet olisivat e, korkeatasoisia. Myöskin tarkoituksena on varmistaa se, että toimivaltaisten viranomaisten tarkistukset, rajatarkastukset ja muu valvonta on läpinäkyvää ja erityisesti myöskin taloudellinen valvonta läpinäkyvää. Me korostamme tässä ehdotuksessa näitä asioita. Ensimmäinen suuri asia, uusi uudistus on sovellusalan laajentaminen nyt tämä asetus 82 2004 erityisesti liittyen kasvien lisäysaineistoon ei ole katettu ja tämä tarkoittaa sitä, että viranomaiset eivät nyt toimi tämän ähm, asetuksen 82 ähm, vaatimusten mukaisesti valvoessaan kasvien lisäysaineistoa. Eli kaikkein suurin ensimmäinen uudistus on se, että nämä uudet valvonnan muodot kattavat tämän koko agri-elintarvikeketjun akiin. Eli kasvien lisäysaineisto tulee mukaan ja eräät muutkin muun lainsäädännön osat tuodaan tämän saman kattavan asetuksen alle liittyen esimerkiksi äm, tiettyihin äh, torjunta-aineisiin ja lääkeaineisiin niin edespäin. Perusperiaatteena valvonnan suhteen, viranomaisten suorittaman valvonnan suhteen on se, että toimivaltaisilta viranomaisilta pyydetään, että he järjestävät riskeihin perustuvaa valvontaa ottaen huomioon toimijan historian, objektiivisesti arvioidut riskit tietyillä alueilla ottaen huomioon ne tarkastukset, joita jo suoritetaan ja niin edespäin. Nämä asiat säilyvät entisellään. Se uutuus, joka lisätään, on se, että tämän tyyppisen valvonnan lisäksi tämän monivuotisen kasvinvalvonnan lisäksi jäsenmaat joutuvat myöskin ottamaan mukaan tiettyjä väärännöksiin liittyviä valvontatoimia elintarvikeketjussa. Elintarvikeketjussa tietyt valvontatoimit pyrkivät siihen, että ähm, harkittuja petoksia pyritään tunnustamaan, siis toimia, joita me kutsumme petoksiksi. Tähän liittyvät luonnollisesti myöskin äh, siis petoksia ja väärännöksiä kohtaan tehdyt tarkistukset. Me olemme ottaneet muutamia muita elementtejä nykyisestä lainsäädännöstä liittyen toimivaltaisiin viranomaisiin myöskin. Luomme säädöksiä, jotka tekevät mahdolliseksi käyttää delegoituja säädöksiä, että voitaisiin varmistaa, että periaatteet ja perusajatus, joka on tässä uudessa asetuksessa, voidaan mukauttaa erityisvaatimuksiin tarpeisiin eri sektoreilla. Uudessa ehdotuksessa tarkoitus on tehdä mahdolliseksi vastata erityiskontrollitarpeisiin liittyen ähm, geneettisesti muunnelluihin lajikkeisiin tai eläinten hyvinvointiin. Eli kyseessä on mukauttaminen tiettyjen sektorin erityisvaatimusten suhteen. Sitten eräs tärkeä asia on uusien valvontavaatimusten mukaanottaminen, kun ilmenee riskejä, jotka saattavat liittyä uudenlaisiin kulutus- tai tuotantotapoihin liittyen. Näissä luomme mahdollisuuden luoda uudenlaisia kontrolleja delegoitujen säädösten kautta. Sitten toinen tärkeä asia tämän valvonnan suhteen on se, että me tuomme valvonnallista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Yksi vaikeus alalla Euroopan unionin sisällä on se, että toimivaltaiset viranomaiset eivät käytä kaikkia mahdollisuuksia, joita heillä olisi tehdä yhteistyötä rajat ylittävästi kollegoidensa kanssa. Eli tämä ehdotus tähtää siihen, että me vahvistamme hallinnollista yhteistyötä kaikissa niissä tapauksissa, kun toiminta ylittää rajat. Tämä koskee kaikkia rikkomuksia ja kaikkia petoksia. Ehdotuksessa on tiukat aikarajat, velvollisuus vastata ja myöskin olemme tuoneet esiin ne välineet, joiden kautta komissio tätä rajat ylittävää yhteistyötä valvoo. Välineet, joita tässä kontrollijärjestelmässä tarjotaan, myöskin saavat vahvistusta olemassa olevista IT-välineistä, joita toimivaltaiset viranomaiset eri jäsenmaissa käyttävät, ja komissio pyrkii tekemään tässä yhteistyötä yksi. Erittäin hyvin tunnettu asia on nopean reagoinnin elintarvikkeiden alalla, mutta meillä on myöskin muita IT-järjestelmiä, joiden kautta komissio tekee yhteistyötä Eurofood tai niin edespäin. Ja kaikki nämä järjestelmät äm, otetaan mukaan. Sitten liittyen toimeenpanovälineisiin, kuten jo mainittiin, uusia sanktioita tuodaan niissä tapauksissa mukaan, joissa petos on ollut äh, harkittu ja jäsenmailta vaaditaan sitä, että tahallisissa rikkomuksissa sanktiot ovat sen tasoisia, että ne vastaavat rikkomuksen tai rikkomuksella saatua taloudellista hyötyä. Eli tämä liittyy siis sanktioihin. Sitten yksi suuri uudistus liittyy liittyy siihen, että eri rajavalvontatoimet koordinoidaan yhdeksi järjestelmäksi, jolla on yhteiset asiakirjat, yhteinen menettely ja niin edespäin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevat kasvin, kasvituotteiden tai eläinten tarkastukset rajoilla yhdistetään yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi, joka tekee mahdolliseksi toimia käyttäen yhtä ainutta kontrollijärjestelmää. Olipa kyseessä, olipa valvottavana oleva tuote sitten mikä tahansa tai raja mikä tahansa. Ja sitten se kappale, joka on ehkä saanut eniten huomiota näiden valvontatoimien rahoitus. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että tietyn elintarvikeketjun osat maksavat kontrollista, jonka alaisena ne toimivat. Ne maksavat toimivaltaisille viranomaisille. Esimerkiksi tuottaja maksaa eläinterveysviranomaisille ja tarkastusten tekijöille – Tämä koskettaa esimerkiksi kalaa tai maitotuotteita ja niin edespäin. Ja tämä nykyinen ehdotus vahvistaa jäsenmaiden velvollisuuden rahoittaa valvontatoimit riittävästi ja riittäviä taloudellisia resursseja tulisi irrottaa tämän lainsäädännön toimeenpanoon. Ja ehdotus myöskin puhuu pakollisista maksuista rajoilla. Kaikki sellaiset toimijat, jotka ylittävät rajoja elintarvikeketjun osana, joutuisivat maksamaan pakollisia maksuja. Tämä tarkoittaisi sitä, että erilaiset vastuut eri elintarvikeketjun varrelta poistettaisiin. Tässä olisi myöskin toinen poikkeus. Mikroyritykset eivät joutuisi maksamaan näitä kontrollimaksuja ne ovat valvonnan alaisia, mutta ne eivät joudu maksamaan tarkastuksista itse. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maksut ja kaikki taloudelliset taakat olisivat muiden toimijoiden kannettavina elintarvikeketjun osa askelmilla. Mikroyrityksiä ei siis velvoittaisi, mutta muita toimijoita kyllä. Yleisesti ottaen siis sovellusalaa laajennettaisiin niin, että se kattaisi koko ketjun ja me myöskin haluaisimme toteuttaa järjestelmää, jossa maksujen tulee kattaa näiden tarkastusten kulut. Eli elintarvikealan yritykset joutuisivat maksamaan, mutta ne myöskin voittaisivat näissä ehdotuksissa, sillä ehdotus vahvistaisi järjestelmän läpinäkyvyyttä, eli elintarvikealan toimijat tulisivat kuulluiksi liittyen järjestelmään ja maksujen perintään ja heillä olisi myöskin mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka maksut määriteltäisiin ja kuinka ne jakautuisivat eri ketjun osasille. Ja heillä olisi myöskin mahdollisuus saada käyttöönsä tietoa liittyen niihin järjestelyihin, joita toimivaltaisviranomaiset tulevat toteuttamaan, jotta he voisivat varmistaa, että näitä varoja käytetään tehokkaasti ja oikein. Nämä ovat tärkeitä läpinäkyvyysvaatimuksia, jotka tekevät mahdolliseksi toimijoille saada käsityksen siitä, kuinka rahoja kerätään ja kuinka niitä sitten käytetään valvontatarkoituksiin. Läpinäkyvyyteen liittyen yleisesti ottaen tämä ei liity vain niihin tapoihin, joita käytämme tarkistusten rahoittamiseksi. Tämä liittyy myöskin kansalaisten ja kuluttajien tilanteeseen, jotta kuluttajat tietäisivät, kuinka eri toimijat täyttävät vaatimukset elintarvikeketjun varrella. Tarkoituksena on vahvistaa läpinäkyvyysvaatimuksia, jotta ja se, että toimivaltaiset viranomaiset joutuisivat julkaisemaan säännöllisiä raportteja tarkistuksista niistä äh, tuloksista, joita tarkistuksessa on tullut esiin rikkomuksista, sääntöjen noudattamatta jättämisestä ja niin edespäin toimivaltaiset viranomaiset joutuisivat julkaisemaan siis tiedot näistä tarkistuksista, ja tämän lisäksi viranomaiset jotta näistä virallisista tarkistuksista saataisiin tiedot helpommin eri toimijoille ja jotta jotta tähän arviointijärjestelmään olisi helpompi pääsy, jotta eri kuluttajat tietäisivät esimerkiksi, minkälaisia tuloksia on saatu valvonnassa. Ja jotta kuluttajat voisivat mahdollisesti tehdä sitten päätöksiään tietoihin pohjautuen. Päätän ehkä tähän. Kiitoksia. Bardzo dziękuję jeszcze kiitokset äh, näistä puheenvuoroista. Ja nyt äh, sana on vapaa. Haluaako äh, joku käyttää puheenvuoron? To finish, you, you see that those four... Vielä yksi sananen, herra puheenjohtaja. Te huomaatte, että nämä neljä ehdotusta muodostavat valtavan paketin. Me siinä uudelleen arvioimme täydellisesti agri- ja elintarvikelainsäädännön Euroopan unionissa. Tämä liittyy neljä, noin 40 olemassa olevan säädökseen. Ja me kokoamme siis nämä kaikki neljään asetukseen. Ja kuten sanoin, tähän liittyvät myös taloudelliset aspektit. Sitten viides ehdotus, joka on hiukan myöhässä tulee komissiolta todennäköisesti ensi viikolla. Ja tämän viidennen ehdotuksen myötä teillä on käsittelyssä koko paketti, jonka kautta me voimme arvioida, mihin koko elintarvike, agri, maatalous, ala menee aivan siemenistä ketjun toiseen päähän asti. Meillä on konferenssi 13.6. parlamentissa ja kaikki ovat erittäin tervetulleita. Tulemme siinä konferenssissa käsittelemään näitä viittä ehdotusta yksityiskohtaisemmin. Kiitoksia. Suurkiitokset. Te itse veditte hienosti yhteen noiden aikaisemmin kuultujen yksityiskohtaisten selvitysten sisällön. Olen pahoillani, etten osannut oikein lausua kaikkien nimiä. Valittelen tätä vielä kerran. Mutta niin kuin sanottu, kiitokset te kaikille. Nyt siirrymme keskusteluun. Minulla on täällä seitsemän puheenvuorot pyyntöä. Rouva Jegille on ensimmäisenä listalla. Ja pyytäisin nyt kaikkia pitäytymään noin kymmen, kolmen minuutin puheajoissa. Sillä tavoin pystymme hallinnoimaan paremmin keskustelua. Rova Jägele. Kiitos puheenjohtaja. Minä eh, olen sitä mieltä, että ole eh, oikein, että Euroopan parlamentin jäsenet saavat näin vähän puheaikaa ja että ylipäätään keskusteluaikaa on liian vähän joskin luonnollisesti haluan myöskin tässä yhteydessä esittää kiitokset näistä äsken kuulusta yksityiskohtaisista selvityksistä. Itse haluaisin keskittyä eri toten eläinten terveyteen liittyviin kysymyksiin. On valitettavasti äh, lähdettävä paikalta, koska aikataulutus äh, on hieman erilainen kuin mitä olin kuvitellut keskustelu venyi. Niin, tämä on ehdotus, jota on odotettu jo pitkään ja kuitenkin sekä alku, jo, jo alkumetreiltä lähtien aivan esityksen loppuun asti puhutaan uudistuksista. Kansalaiset ovat kuitenkin kyllästyneet uudistuksiin. Kansalaiset haluavat parannuksia, yksityis, yksinkertaistamista – Tämä on kaikkien yhteinen toive. Ja näistä yksinkertaistamisista tähän mennessä kuulin hyvin vähän. Kokonaisuutena katsoen ja haluaisin korostaa sitä vielä, että on tärkeää, että nämä asiat yhdistetään. Terveyden alalla ja eläinsuojelun alalla meillä on juuri usein vaadittu että vanhat ehdotukset, mitä tästä asiasta on, että ne saatettaisiin uudelle tasolle. Tämä on tärkeää. Yksittäiset kohdat ovat tärkeitä, eli eläintaudelta suojeleminen ja sitten tartunta eläimestä eläimeen tai sitten eläimestä ihmiseen ja miten toimimme Euroopan laajuisesti. Useampaan kertaan täällä puhuttiin eläinten ja eläintuotteiden maahantuonnista, mutta tässä kohdin minusta puuttuu vienti ja myöskin eläinkuljetukset. Kuljetuksista puhuttiin hyvin varovaisesti. Se on yksi niistä kohdista, mistä mieluummin vaietaan. Ja sitten sanottiin, että meidän pitäisi EU-tasolla sisämarkkinoilla ottaa huomioon nämä seikat, mutta me emme saa unohtaa alueellisuutta. Se tulee olemaan meille yksi tärkeä kohta. Me haluamme kaikki alueellista tuotantoa ja me haluamme kaikki myöskin ne alueelliset puitteet meidän tuotteillemme eikä samoja standardeja, yhtenäisiä standardeja koko Euroopassa. Joskin ne ovat myöskin sisämarkkinoilla mahdollisia Odotan jännityksellä sitä, että voimmeko sitten todellakin lukea sen, että miten tämä parempi säädöspuitteisto on laadittu ja miten parempi valvonta hoidetaan. Me olemme kaikkialla maatalouden ja yhteiskunnan välisellä alueella, mutta kuluttajat kuuluvat myöskin tähän ja meidän täytyy kaikki kohdat ottaa samalla lailla huomioon. Ja sanon tämän nyt ihan selkeästi, että maataloutta ei saa ryhtyä kuristamaan. Meidän täytyy koko ketju yhdessä hallita. Ja nyt me olemme nähneet tässä hevosen lihaongelmassa, että se ei liittynyt mitenkään maanviljelyyn, siis alkutuotantoon, vaan siihen olivat syynä ihan muut asiat ja linjat. Ja jäljitettävyys on hyvin tärkeä. Siitä tulee suuri aihe. Olen kaikkialla yhtä mieltä siitä, mutta meidän täytyy viljelijöissä nähdä myöskin meidän liittolaisemme ja meidän täytyy nähdä maataloustyöntekijöissä ja kuluttajissa liittolaisemme. Ja meidän täytyy parantaa niitä asioita, mitä meillä on. Kiitoksia. Pani poseł, dziękuję. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Ja herra Tarabella seuraava. Merci, Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, minäkin luonnollisesti haluan esittää kiitokset komission edustajille heidän esityksistään. On totta, että nämä ovat keskeisimmät kohdat esityslistalla. Ja tämä edellyttää selvittää jatkokeskusteluja ja mahdollista kuulemista, äh, aivan kuten komission äh, edustaja sanoikin, kyse on kuitenkin 80 asetuksen tiivistämisestä neljään ja, ja aiheet ovat moninaisia. Asetukseen äh, sisällytetään 12 direktiiviä. Tämä ei siis mitenkään vähäpätöinen paketti ole. Nyt tätä uudistusta tehdään siinä äh, yhteydessä, äh, kun kuitenkin viimeisen 50 vuoden aikana biodiversiteetin alalla on otettu takapakkia ja jopa melkein 80 prosenttia laista on hävinnyt. Ja kaikkein kaikkiaan maailmanlaajuisesti tilanne äh, ei ole hyvällä tolalla. Joten nyt meidän on hyvä <clears throat> todeta, että maatalouspolitiikka on uudistettava ja meidän on eh, suojeltava ja keskityttävä nimenomaan suojelutoimiin. Pelkään kuitenkin, että vaikkakin tässä selvästikin on pehmennyksiä, sain äsken kuulla edustajan eh, suulla eh, suhteessa rekisteröintikysymykseen. Vertailen nyt tätä asiaa viime vuoden heinäkuun tilanteeseen. Komission edustaja totesi, että tilannetta ollaan äh, lähestymässä äh, joustavammin. Olen kuitenkin äh, noterannut, että Ranskassa esimerkiksi eräs yhdistys joutui hankaluuksiin ja heidän asiansa vietiin jopa oikeuteen, koska heidän tuottamiaan tuotteita ei saanut sisällyttää kyseiseen luetteluun. 580 tuotetta on otettu joustavamman ja kevyemmän kohtelun <clears throat> kohteeksi viimeisen neljän vuoden aikana. Tämä on nyt vapautettava. Tämä asia on järjestettävä, saattava kuntoon, niin kuin Rova Jegle totesi. Nimenomaan nämä Pienviljelijät, pientuottajat ovat ongelmissa, jolleivät he saa jatkossa toimia vapaammin. Eiväthän he omalla toiminnallaan uhkaa millään tavoin kuluttajien tilannetta. Eli tätä varten tarvitaan uutta asetusta. Sitten toinen asia DG Agrille. Me tulemme muutoin ensin Strasbourgin täysistuntoviikolla äänestämään suorasta hirviömäisen suuresta paketista. Se koskee Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välistä vapaakauppaa. En ajattele tätä hirviömäisenä paketina niinkään luonnon kannalta, mutta joka tapauksessa tähän asiaan tarvittaisiin myöskin suojelutoimia. DG3 ei varmaankaan sitä tule toteuttamaan. Jos, niin sitä paitsi on sinänsä hyvä, että jotakin poikkeuksia on otettu esiin, mutta toisaalta taas <clears throat> esimerkiksi kasvisuojelu, myrkkyihin liittyviä poikkeuksia, switchiin liittyviä poikkeuksia, näitä asioita on kylläkin käsitelty, mutta vastavuoroinen, molemminpuoleinen asioiden käsittely on jäänyt vaille toteutumista. En tiedä, kuka tästä vastaa, komissio vai, vai, vai neuvottelijat itse. Ja sitä paitsi, niin kuin on sanottu, jos keskitetään valvontaa ja käynnistetään valtava koneisto, joka harjoittaa valvontaa jälkikäteen, ei päästä puusta pitkään. Ja niin, Mehän olemme itse asiassa varsin naiveja. Yhdysvaltalaiset osaavat paljon paremmin <clears throat> puolustaa omia etujaan. Meidän ei kannata nyt luovuttaa. Emme saa antaa pettää itseämme, koska se olisi haitallista koko eurooppalaiselle maataloussektorille. Dziękuję bardzo proszę o zabranie głosu panią. Kiitokset. Rova Paulsen seuraavaksi ja sitten herra Hafsli. Tack, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission virkamiehille hyvästä alusta tässä pitkässä ja hyvin monimutkaisessa prosessissa, joka on edessämme. Minä olin esittelijänä valvonta-asetuksessa kymmenen vuotta sitten ja minun täytyy sanoa, että minä olen seurannut myöskin todellisuudessa sitä, siis kentällä äh, arkipäivänä koko tämän kymmenen vuoden ajan. Ja minulla on kaksi asiaa, joita pyydän, että hän, joka parlamentissa tulee asiaa käsittelemään, niin tehkää riskianalyysi siitä, miten se arkipäivänä toimii. Se toimii erittäin huonosti nyt koska useimmat valvojat pitävät parha, parempana sitä, että panostetaan vaarallisimpaan tai seuraavaksi vaarallisimpaan ryhmään ja siitä aiheutuu huomattavasti huolta ja byrokratiaa ennen kaikkea pienille yrityksille. Ja toinen seikka on, että tämä maksujärjestelmä on ollut erittäin hankala pienille yrityksille ennen kaikkea kaikkea. Yksi, se on yksi syy siihen, että meidän pienet teurastamomme ovat kokonaan Euroopan kartalta kadonneet. Ja mm, se taas aiheuttaa sen, että elävien eläinten kuljetuksia pakotetaan pitkittymään niin, että meidän pitää pyrkiä ymmärtämään se, että nämä riippuvat toinen toisistaan. Nyt kun olen eläinterveyden esi- äh, mietinnön esittelijä, niin minä uskon, että tässä voin jotain tehdä. Minusta tuntuu, että minä en näe pelkästään, että missä tekniset ongelmat ovat, koska kaikkia ei ole vielä vapaa, äh, ratkaistu. Mutta vapaakauppa ja sisämarkkinat ja vapaakauppasopimus USA kanssa ja niin edelleen – niin minun täytyy sanoa, että minun mielestäni vapaakauppa on erittäin tärkeä, mutta minä en halua vapaakauppaa sairauksien kohdalla. Missä se tasapaino löytyy sen välillä, että pystymme suojautumaan tartuntataudeilta? Minä olin myöskin esittelijänä varastoasetuksen kohdalla niin, että minä tiedän myöskin jotakin terveyden ja kansanterveyden kohdan asioista. Ja minä olen erittäin huolestunut antibioottiresistenssistä. Se on sellainen asia, mihin meidän pitää puuttua. Et nämä ovat sellaisia asioita, kun ryhdymme käsittelemään yksityiskohtia epäkohtia, niin meidän täytyy ymmärtää, että useimmat seikat elintarvikeketjussa liittyvät toinen toisiinsa. Ja meidän täytyy varoa keskittymästä yhteen tai kahteen yksityiskohtaan. Meidän täytyy nähdä ensin kokonaisuus ja sen jälkeen ryhtyä käsittelemään yksityiskohtia. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sen jälkeen seuraava puhuja. Herr ist natürlich... Puheenjohtaja, nyt komission pitkien monologien jälkeen on hyvin vaikeata vastata kolmeen tärkeään mietintöön. Eh, meidän olisi pitänyt ehkä eriyttää nämä ja sitten esitellä eri mietinnöt eri kokouksissa, mutta periaatteessa tässä pitäisi pyrkiä rajoittumaan yhteen asiaan. minä rajoitun tässä nyt siemenviljaan koska se on varmasti yksi tärkeimmistä asioista, mitä, missä on ollut suurta kritiikkiä sille, mitä täällä on esitetty. Kyllä, komissio on liikahtanut, se pitää paikkansa, mutta täytyy myöskin selvittää, että miksi nyt yhtäkkiä tehdään kahden miljoonan tai kymmenen työntekijän kohdalla raja ja sitten ajatellaan tällaisia pieniä eh, nurkkia. Mistä tämä, mihin tämä perustuu, tämä raja? Onko sille perusteet? Ja sitten kysytään, että mikä tällainen erityisalue sitten on ja mihin siinä voidaan liikkua. Saadaanko markkinoida pelkästään alueellisesti tai pitäisikö sitten olla autossa punainen kirja, eh, kirjainyhdistelmä, joka tarkoittaa, että ei saa käyttää yhteismarkkinoilla – ja täällä puhuttiin delegoidusta säädöksistä, se on hienoa, mutta se ei kyllä auta meitä eteenpäin siinä kohdin, että mihin, missä, mihin komissio pyrkii. Ja minulla on sellainen mielikuva, että, ja tämä on keskeinen kritiikki, niin miten komissio reagoi siihen, että viime vuosien aikana meillä on ollut suurta taantumaa kasvattaja yrityksissä ja maataloustuottajien kohdalla, ja miten tämä soveltuu Euroopan monimuotoiseen strategiaan. Eh, jos ajatellaan, eh, nyt pyritään kaikki keskeisesti säätelemään, mutta meidän täytyy ajatella monipuolisuutta. Missä on se strategia, mikä estää sitten eh, tämän, nythän suuret, pääasiassa kemian yritykset tunkeutuvat markkinoille ja se estää maanviljelijöitä etenemästä. Tämä ei kosketa pelkästään luomuviljelijöitä, vaan tämä koskettaa monia alueellisia viljelijöitä ja sitten puhutaan siemenpankeista – ja jos sitten ajatellaan, että miten kasvatetaan eteenpäin, ja jos sitten ajatellaan, että tällainen pankki olisi huippuvuorilla jossakin punkkerissa, nyt meidän pitäisi geneettisiä resursseja kasvattaa, ja ne ovat sellaisia geneettisiä resursseja, mitä käytännössä, mistä pitää huolehtia. Jos sanotaan, että perustetaan tällainen geenipankki, niin se Eh, ei ole se mikään suuri kasvattajien huolenaihe, jos sanotaan, että nyt viedään geenipankkiin jotakin. Mutta kysymys, joka minua huolestuttaa, on se, että miten periaatteessa voimme estää sen, että juuri hedelmien ja vihannesten alalla meillä on suuria ongelmia ja se perustuu hybridiviljelyyn. Siis meillä ei ole kunnon siementä, vaan meillä on hybridilajeja. Minä arvioin sitä hyvin kriittisesti ja sitten jos ajatellaan kuluttajia, niin ehkä kuluttajilta tässä monipuolisuutta viedään pois. Ja nyt haluaisin kuulla myöskin komission kannan tässä. Saattaa olla, että ollaan, tai että on hyvä tarkoitusperä ja sitten sanotaan, että monet asetukset yhdistetään vain muutamaan asetukseen, mutta silloin herää kysymys, että miten on, jos keskitytään, niin katoaako silloin monimuotoisuus. Myöskin markkinat ovat eh, useamman kerran reagoineet tähän asiaan, kun on ajateltu, että eurooppalainen säännöstö saata järjetöntä jäsenvaltioissa. Eh, ei minulla ole mitään sitä vastaan, että Euroopan lainsäädäntöä yhtenäistetään, mutta jos keskitetään, niin silloin alueellinen monimuotoisuus kärsii siitä. Kiitos. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć... Kiitos. Haluaisin todeta kaikille, että kyse on nyt töiden aloittamisesta. Olemme vasta siinä vaiheessa, joten kaikilla tulee olemaan mahdollisuus puhua. Rova Heimers. Kiitoksia, minä yritän esittää asiani lyhyesti. Ensinnäkin, mitä tulee kasvintuhoojiin, niin minulla on yksi kysymys. E, kuinka kauan on ollut sellainen menetelmä, että jos tällainen tuhoaja ilmestyy jostakin, niin ketkä ovat sitten ilmoittaneet tästä ja sitten ähm, tästä määrättiin rangaistus ja sitten ne, jotka sen huomasivat, niin joutuvat kantamaan tästä taloudellisen vastuun. Voisiko olla niin, että jo palkittaisiin niitä, jotka ovat ajoissa huomanneet kasvintuhoajien ilmenemisen eikä heitä rangaistaisi. Ja mitä tulee kasvien lisäysaineistoon, niin minulla on yksi kysymys. Pitää ajatella myöskin metsäkasvien lisäyksen kohdalla sitä, että meillä on ihan toinen järjestelmä siinä kuin muualla maataloudessa. Ja sitten alueellisesti pitää eh, kerätä tämä lisäysaineisto ja sitten kasvihuoneissa viljellään. Siis tämähän on toisin, eli tässä olemassa olevista kasveista otetaan tämä lisäysaineisto. Ja miksi nämä kaikki yhden otsikon alle kasataan vai pitäisikö eri, erikoistua tässä ja sitten me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme kuitenkin eläinsairauksen varalta myöskin suojelua, mutta meidän pitää asettaa myöskin rajat. Meillä on sellaisia sairauksia, joita esimerkiksi hyttyset tartuttavat ja silloin se mm, saattaa vahingoittaa koko sektoria, koko alaa, mutta me emme voi estää esimerkiksi lentokoneissa hyttysten leviämistä koska meillä, meidän kansalaisilla on vapaa liikuntaoikeus. Ja sitten tästä valvonnasta vain lyhyesti meidän täytyy ottaa huomioon se, että meillä on erilaisia järjestelmiä. Meillä on keskusjärjestelmään perustuvia ja sitten meillä on liittovaltiojärjestelmään perustuvia jäsenvaltioita. Jos me tässä haluamme yhtenäistää, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että me emme kaada jotakin sellaista toisten niskaan, mikä sinne ei sovi. Eli meidän täytyy tämä valvontamahdollisuus sopeuttaa olemassa olevaan. Ja sitten täällä puhuttiin, että maksu, maksujen pitäisi kattaa kulut, mutta tässä kohdin meidän pitää pitää varamme. Jos kulut ja maksut kasvavat, niin silloin me tulemme aina päätymään siihen, että eh, pienin ketjun tekijä joutuu nämä kustannukset kantamaan. Eli jos maksuja eh, lisätään, niin silloin eh, nämä maksut otetaan tuottajilta, viljelijöiltä tai teurastamoyrittäjiltä, eli kaikkein heikommasta ketjun jäsenestä. Silloin emme saavuta sitä, mitä me haluamme, eli haluamme parantaa elintarvikeketjua, vaan tapahtuu siis ihan päinvastaista. Olisi muka, oli mukava, että kutsutte meidät konferenssiin mutta kun katson tätä päivämäärää, niin huomaan, että tämä on Strasbourgin viikolla tämä konferenssi ja logistisesti on hiukan hankala parlamentin jäsenten tulla sinne. Ja jos sitten haluttaisiin aktiivisesti osallistua tämän asian käsittelyyn, niin minä pyytäisin, että te ainakin hiukan miettisitte, että jos me olemme Strasbourgin viikolla, niin emme voi silloin tulla sinne. Pyrkikää silloin käsittelemään jotain muita asioita. Ehm, ja on hyvä, että yksityiskohtaisesti olette käsitelleet tätä ja me olemme tietenkin kiinnostuneita yksityiskohdista, mutta valitettavasti meillä on liian vähän aikaa niin, että pystyisimme yksittäisistä asioista keskustelemaan. Toivon, että meillä tulee olemaan jatkossa vielä aikaa keskustella näistä. Kiitos. Tak, będzie taka szansa zapewne. Kyllä. No niin, sitten herra Silvestris signor Presidente. onorevoli ah, ah. colleghi <laughs> Kiitos puheenjohtaja. Haluan tuoda esiin ensin äh, hyväksyntäni äh, sille, ehdotukselle, jonka Euroopan komissio on ehdottanut Euroopan parlamentille neljästä äh, pakettiratkaisusta. Se on äärimmäisen välttämätön äh, toimenpide koko Euroopan elintarviketuotannolle. Voin siis olla täysin samaa mieltä siitä, että on syytä saada aikaiseksi yksi ja ainut äh, teksti, itse eh, otan nyt kantaa eh, kasvien lisäysaineiston tuottamiseen ja niihin 12 direktiiviin, joissa tilanteessa tällä hetkellä vielä olemme. Nyt kysymys kuuluukin, miten tämä toteutetaan. Näissä puitteissa on välttämätöntä löytää tiukkoja ja molemmille osapuolille sopivia eh, kohtia, jolta pohjalta voidaan lähteä. Herra Tarabella ehdotukset olivat varsin äh, samansuuntaisia kuin omani. Nyt, niin kuin sanottu, kuitenkin on pyrittävä siihen, että erilaiset äh, tarpeet saadaan nivotuksi niin yhteen ja löydetään niille kaikille sopiva ratkaisu. Esimerkiksi jäljitettävyys on yksi keskeisimmistä kohdista. Siihen on puututtava ei kuitenkaan riitä, eh, että asioihin puututaan jälkikäteen, vaan myöskin ennakkoon varautuminen on tärkeää. Ja jäljitettävyys eh, kysymyksenä liittyy tähän varsin tiiviisti. Eh, jäljitettävyys on nyt taattava ja se on taattava koko ketju ajaksi. Lisäksi on syytä taata eritoten pienille ö, yrittäjille ja pienviljelijöille – jonkunlainen raja, jonka puitteissa he voivat harjoittaa toimintaansa. Ja tällä tarkoitan nimenomaan byrokraattisten kustannusten syntymistä. Usein se nimittäin on varsin suurikin taakka pienviljelijöille. Sinänsä olen täysin samaa mieltä siitä, että turvallisuus on taattava, myöskin ennakkotoimet, kuten myöskin byrokratian vähentäminen ja, ja markkinoille pääsyn edistäminen. Nämä kaikki ovat varsin hyviä ehdotuksia, mutta nyt on pyrittävä tilanteeseen, jossa ollaan samalla linjalla ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vaatimukset ja pyrkimykset menevät yhteen. Ajattelen erityisesti tuottajia. Tuottajien asia ja heidän tarpeensa on otettava huomioon. Ja siinä yhteydessä on selvää, että nimenomaan kustannuskysymys nousee tärkeäksi. Puhuttiin myöskin joustavuudesta ja siitä, miten tärkeää on painottaa ei pelkästään jäljitettävyyttä, vaan myöskin merkintöjä – Nämä kaikki ovat ehkä kaikkein keskeisimpiä niistä kohdista, joita ainakin itse olen tarkastellut. Olen sitä mieltä, että näissä puitteissa meidän on syytä liikkua. On kuitenkin selvää, että aikataulut ja tavoitteet käyvät yhteen. Tältä pohjalta on mahdollista löytää tasapainoinen ratkaisu, joka tyydyttää sekä tuottajia, pienviljelijöitä, pientuottajia, jotka muutoin tänä, tällä hetkellä edelleenkin ovat suurissa ongelmissa, ja myöskin suuremmat tuottajat on, on saatava tähän kokonaisuuteen mukaan. Kiitos. Ja nyt Rova Pasatsu. Ja seuraavaksi Rova Mäkinen. alla Commissione per la Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komissiolle näistä tärkeistä selvityksistä. Meillä ei valitettavasti ole aikaa pureutua kaikkiin ehdotuksiin yksityiskohtaisesti ja niinpä keskitykin pelkästään eläinten terveyteen liittyvään asetuksiin. Olen täysin samoilla linjoilla niiden tavoitteiden kanssa, jotka Euroopan komissio meille täällä esitteli. Selvää on, että yleistavoitteet ovat tärkeitä, mutta kuitenkin yksittäiset eh, yksityiskohtiin pureutuvat ehdotukset eh, ovat myöskin sellaisia, että meidän pitäisi niihin eh, keskittyä. On puhuttu sääntöjen yksinkertaistamisesta, se on äärimmäisen tärkeää, mutta se on tehtävä niin, ettei mistään eläinten suojelu eikä myöskään kuluttajien suojelun liittyvästä yksityiskohdastakaan anneta periksi. Meidän on oltava äärimmäisen tarkkana ja ponnisteltava, jotta kaikki koko ketjun osana olevat tahot tulevat mukaan ja huomioon otetuiksi. Oli sitten kysymyksessä paikallinen, alueellinen tai, tai unionin laajuinen taso. On selvää, että sekä tuottajat että julkisen tahon edustajat on saatava osaksi tätä kokonaisuutta. Varsinkin siinä vaiheessa, kun poliittisia päätöksiä on tarkoitus toteuttaa käytännössä. Usein nimittäin byrokraattinen taakka on varsin eh, raskassa. Toinen seikka, johon halusin vielä lyhyesti eh, viitata. Äh, täällä puhuttiin eurooppalaisista kuluttajista, mutta on selvää, että myöskin Euroopan unionin ulkopuoliset kuluttajat on jollakin tavoin otettava huomioon. Myöskin heille on taattava riittävä turvataso, takuut siitä, että heidän käyttämänsä ja kuluttamansa tuotteet vastaavat tiettyjä kriteereitä. Joten tämä halusin tuoda tänä aamuna niin ikään esiin, kun puhumme näistä tärkeistä asetuksista, joihin Euroopan komission maatalousvaliokunnan on syytä yksityiskohtaisesti pureutua. Ja sitten vielä kolmas seikka, se, että eläinperäiset tuotteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan asettaa markkinoille ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan myöskin kolmansissa maissa – nimenomaan siis maissa, jotka edustavat meidän kauppakumppaneitamme. Eli Euroopan unionin ulkopuoliset eh, maat ja alueet on otettava lukuun, kun pyrimme viemään eh, tyypillisiä ja eh, erityisiä omia tuotteitamme. Pari päivää sitten saimme kuulla, että Yhdysvallat Yhdysvallat äh, ovat 15 vuoden jälkeen avanneet markkinat tietyille italialaisille tuotteille, joita esimerkiksi Sardiniasta, jota tuotetaan esimerkiksi Sardiniassa. Nämä ovat kuitenkin kysymyksiä, äh, joihin on äh, pureuduttava entistä tarkemmin, koska erilaiset sairaudet eh, on saatava eh, eliminoiduksi, jottei tätä kautta markkinoille synny minkäänlaista eh, kielteistä tilannetta. Tämä on yksi niistä seikoista, jotka liittyvät paljon puhuttuun lähestymiseen ja kohesiopolitiikkaan, ja mielestäni Euroopan parlamentinkin pitäisi tähän jollakin tavoin ottaa kantaa. Ja sitten vielä viimeisenä asiana toimeenpanokysymykset. Täällä on esitetty eläintaudeista luettelo, mikä on sinänsä hyvä asia. Mielestäni kuitenkin pelkä luettelo ei riitä, vaan asia on syvennettävä lisää. Bardzo proszę pani poseł Martinez, jako ostatni pan poseł Jara. Ja sitten Rova Mäköinässä. Brief, because this is far too complex. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun lyhyesti, sillä asia oli jo monimutkainen, että voisimme käydä tyhjentävää keskustelua. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet eh, töitä tämän asian parissa ja minä haluaisin osallistua tähän kesäkuun kokoukseen, mutta kuten jo mainittua, se on Strasbourgin viikko ja meillä on trilogit ja niin edespäin, joten me emme pääse paikalle. Uskon, että tässä kommunikaation mielessä – Mehän eilen keskustelimme asioista. Meidän pitäisi olla helpompia ja tehokkaampia tapoja. Pitäisi olla mahdollisuuksia komissiolla tiedottaa parlamentille ajoissa. Minä kyllä tuen tätä virtaviivaistamista ja lainsäädännöllisten toimien vähentämistä, mutta voisiko komissio selittää jokaisen näiden asian kohdalla, mikä avain, uudistus tai ero jokaiselle näille neljälle alle syntyy ehdotuksen myötä. Äh, Kiitos ja sitten vielä herra ja... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on yksi yleinen kommentti, joka koskee ehkä kaikkia mietintöjä. Me olemme useamman kerran kokeneet sen, että komissio valmistelee meille direktiivejä ja asetuksia, ja sitten yhtäkkiä ähm, julkisuudessa siitä ollaan hyvin huolissaan ja sitten vain vähän pala palalta tämä tunnistetaan. Meillä on tämä havaittu jo esimerkiksi siemenviljan kohdalla, koska kritiikin esittäjillä on suuri etumatka ja sitten pitäisi jo poistaa sellaisia asioita puoliksi, mitkä, mitä ei ole edes mukana. Eli tämä näyttää varsin huonolta julkisuudessa. Ja sitten toinen kommentti meidän pitäisi miettiä, jos ajatellaan nyt eh, siemenvilja oikeudesta, niin se kuulostaa hyvältä, mutta jos ajatellaan muita asetuksia ja direktiivejä, jotka vain eh, mm, tämän kaikki tuhoavat, ja sitten pitäisikö niitä yhdistää, ja sitten tämä johtaa siihen, jos kun komissio puhuu yksinkertaistamisesta ja yhtenäistämisestä, niin me teemme tässä juuri päinvastaista. Meidän pitäisi myöskin sellainen todiste esittää, tämä on siis minun toiveeni, että yhtenäistämisen kohdalla ei syntyisi monimutkaistamista ja byrokratisointia on siemenviljan kohdalla tärkeää ja minä olen kirjannut myöskin sen, kun, mitä kollega Roislingkin jo sanoi, että jotakin, joku kohta tässä ei päde. Me emme halua monopolisointia, me haluamme monimuotoisuutta ja me tarvitsemme vapautta myöskin siemenviljan kohdalla. Tästä olemme samaa mieltä ja pyydän, että komissio huomioi tämän. Me olisimme tulemme hyvin kriittisesti tutkimaan sitä, että keskisuuret yritykset, riippumatta siitä, miten, missä nämä rajat kulkevat, että heillä tulee olemaan myöskin mahdollisuus Euroopasta saada siemenviljaa niin, että sitä ei manipuloida. Se ei ole hyvä eh, sen paremmin tuottajille kuin koko talouden alalle. Kiitoksia. Proszę Państwa, skończyliśmy wypowiedzi z sali. Kiitos. Tällä tavoin saimme äh, valiokunnan äh, jäsenten puheenvuorot äh, käytyä läpi. Nyt emme kuitenkaan pyydä komission edustaja enää käyttämään puheenvuoroa, jollei sitten ole mitään erityisen tärkeää mainittavaa. Noin. Selvä. Nyt jätämme tämän asian. Jokainen ymmärtää, että olemme käymässä keskustelua äärimmäisen tärkeästä asiasta, elintarvikeketjun turvallisuudesta ja myöskin alueellisista kysymyksistä, jotka liittyvät esimerkiksi teurastukseen. Emme me voi tietenkään unohtaa sitä, miten tärkeä monimuotoisuus on eurooppalaisille maataloustuottajille – Tämä kohta saatiin siis nyt tällä tavoin läpikäydyksi ja palaamme lyhyesti vielä läpi kohtan 13. Palaute yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta käsittelevistä kolmikantakokouksista. Niin kuin tiedätte, kolmikantaneuvotteluja on käyty varsin runsaslukuisesti viime aikoina. Jotkut niistä ovat onnistuneet enemmän, toiset taas vähemmän valiokuntamme jäsenet, koordinaattorit ovat osallistuneet näihin keskusteluihin ja nyt antaisinkin puheenvuoron esittelijöille ja herra Kapula Santo. You are alone. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito rapidamente para informar. Niin, puheenjohtajan tässä äh, viitattiin kolmikantakokouksiin. Niin kuin tiedätte, niistä, niissä tarkoituksena on äh, päästä eteenpäin. Vähempiarvoisissa asioissa äh, on edistytty, mutta kuitenkin jonkun verran perustavaa laatua olevia poliittisia eri toisistaan poikkeavia näkemyksiä on edelleenkin olemassa. Neuvoston asenne kävi ilmi varsin selkeästi eilen. 18. tehdyt päätökset tuotiin neuvoston taholta esiin. Näyttäisi siltä, että ne, ovat, ne on otettava täällä valiokunnassamme eh, käsittelyyn, koska kyse on kuitenkin asioista, jotka liittyvät meidän eh, päätösvaltuutemme, eh, päätös, <clears throat> päätöksentekovaltuuksemme piiriin. Irlannin puheenjohtajamaa ministeri tietenkin ottaa tämän huomioon. Meillä on siis selvä neuvottelumaan mandaatti ja aiomme toimia jatkossakin sen puitteissa päättäväisesti. Poprosimy w tej chwili pana sprawozdawcę Michel Dantę. Bardzo proszę, panie pośle. herra On nous a demandé de faire court. Meitä pyydettiin puhumaan lyhyesti. Minä jaan Luisin mielipiteen kyllä ihan sana sanalta. Me à disposition des collègues ja olen kollegoiden käytettävissä, jos teillä on kysymyksiä. Przy takich wypowiedziach widocznie sytuacja jest wyjątkowa. Selvä. Tämähän on aivan poikkeuksellinen tilanne näköjään. Sitten eh, Rova Raimers. Minä haluaisin yleiskommentin esittää. Minua pelottaa kovasti se, että meidän täytyy huol- meidän pitäisi oikeastaan huolehtia sisällöstä, mutta meidän kuitenkin pitää keskittyä parlamentin ja neuvoston välisiin suhteisiin ja meidän pitää jatkuvasti käydä kolmikantakokouksissa, koska Lissabonin sopimuksen määräyksiä ei ole noudatettu. Eh, ja meidän pitäisi oikeastaan huolehtia maatalouspolitiikasta, eikä suinkaan siitä, että hallitusten ja valtioiden päämiehet eh, toteuttaisivat jotakin, mistä on jo päätetty. Ja tämä on valitettavaa, koska tämä johtaa näihin neuvotteluihin ja sitten nämä neuvottelut ovat eh, paljon jäljestä aikataulusta. Olisi hyvä, jos neuvosto ja komissio toteuttaisi Lissabonin sopimusta, joka on todellakin voimassa. Dziękuję, mocne słowa, zgadzamy się. Kiitos näistä tiukkasävyisistä sanoista. Olemme aivan samaa mieltä. Sitten herra Ja, den, äh, ist das ja... Niin, tämä ehkä ei ole oikea osoite. Liberaalit ovat vielä mukana Saksan liittohallituksessa, mutta kyse on siis siitä, että pitäisikö tämä esittää kansallisille puolueille. Näin ei todellakaan voi olla, että me parlamenttina, niin kuin eilen, niin meille kolmikantakokouksessa sanottiin, että hallitusten päämiehet ovat tästä sopineet ja tästä ei voi enää neuvotella, eli mitä tulee toisen pilarin määrärahojen leikkauksen, näin tämä ei käy. Jos hallitusten päämiehet eh, maatalouspolitiikkaa harjoittavat, niin tässä tapahtuu kompromisseja ja tämä ei todellakaan myöskään ole heidän toimivaltansa kuuluva asia. Koordinaattoreiden kokouksessa myöskin sanottiin, että tähän pitää löytää ratkaisu. Tietenkin tässä syntyy toimielinten välistä kiistaa. Jos Rova Merkel sanoo, että me emme halua leikkausta, mutta sitten tämä onkin eh, toisenlainen määräys kuin mitä parlamentissa on. Tätä ei voida hyväksyä. Eh, liberaalit varmasti Berliinissä tulevat keskustelemaan Rova Merkelin kanssa. Ja myöskin Euroopan parlamentin eh, asioihin tämä kuuluu juuri ja tämän valiokunnan asioihin, käsiteltäviin asioihin.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 tiedätte. Nyt ollaan Brysselissä ja siksi puheenvuoro onkin herra Taravellalle. Tässä kyseessä nyt on tarkastella neljä asiaa toinen toisen jälkeen. Me esitimme komissiolle kysymyksiä ja sitten komissio ei pysty meille edes vastaamaan. Tämä nyt on yksi asia. Sitten on toinen asia. Tämä kolmikantaneuvotteluasia. Minulla on ehdotus. Minä tunnen muita valiokuntia, joissa minä olen ollut mukana tai olen vastannut itse mietinnöistä, jotka liittyvät globalisaatioon, sisämarkkinoihin ja niin edespäin. Ja valiokuntakokous alkaa systemaattisesti niin, että annetaan aina aina puheenvuoro. Siis nythän kyseessä on neuvotteluvaltuuksien myöntämisestä, eli annetaan ensin vastuuvaliokunnalle puheenvuoro, tässä maatalousvaliokunnalle esimerkiksi, ja voitaisiin kuvitella, että paikalla enemmän ihmisiä, mutta tulevaisuudessa YMPn suhteen minä kyllä uskon, että tulee olemaan va- valmistelijoille, esittelijöille erittäin vaikeaa käydä tätä tällaista epämääräistä peliä. On erittäin turhauttavaa tulla puhumaan saliin, jossa nyt on hiukkaisen heikko osallistumisaste. Minä ehdotan, että systemaattisesti tulevat kokoukset maatalousvaliokunnassa aloittaisiin niin, että käymme ensin kolme kantaneuvotteluasiat läpi. Sehän tulee olemaan tulevaisuudessakin meidän aiheemme. Prosimme, prosimme o powtórzenie ostatniej. Niin. Voisitteko vielä nuo aivan viimeiset sanat toistaa, koska mikrofoni meni pois päältä? Sanoin, että ehdotukseni tuli ehkä hiukan myöhässä, sillä me toivomme, että nyt nämä neuvottelut saadaan kesäkuun aikana päätökseen, mutta ehdotan, että voisimme systemaattisesti aina aloittaa Agrissa kokouksen niin, että esityslistan ensimmäinen asia olisi kolmikanta neuvotteluiden tilanne ja esittelijät sen kävisivät läpi heti kokouksen alussa. No, niin kuin tiedätte, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, joten tämä ehdotuksen Äh, kanssa on varsin helppo olla samaa mieltä, eli tuemme sitä. No niin, nyt päivän esityslista on käyty äh, läpi. Todettiin, että tämän äh, kohdan käsittelyyn olisi tarvittu enemmän aikaa. Nyt kuitenkin se saatiinkin jo käsittelyksi, joten voimme lopettaa kokouksen, jolle muita asioita ole. Seuraavat kokoukset järjestetään 19. kesäkuuta ja 20. kesäkuuta ensimmäinen kello 15-18.30 ja toinen kello 9-12.30. Kiitokset kaikille osallistumisesta kokoukseen ja tapaamisin taas 19. Äh, kesäkuuta.